No niin, hyvää huomenta arvon kollegat, hyvät naiset ja herrat. Alkuun toivotan tervetulleeksi vierailijaryhmän, Dieter Liebrecht Kohin vierailijaryhmä, Erfurdin maanpuolustusyksikön edustajat ovat vieraanamme. Tervetuloa. Näin pääsemme äänestyksiin. Ensinnäkin kollega Fosterin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 Gut, Jens Nielsen hat sein... Jens Nielsen unohti korttinsa, mutta asia huomioidaan. Da ist eine Schwierigkeit mit der Übersetzung. Ilmeisesti tulkkaus romanian kielelle ei toimi. Testen mal. Testataanpas yhteyksiä, sanokaapas jotain. Ehkäpä viesti sitten kulkee eteenpäin.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 Uh, we have only 16 languages. Kieli on vain 16 tarjolla ja valitettavasti ei romaania kuulu niiden joukkoon. kyse on näistä tilakysymyksistä. Tälle, tässä salissa ei ole kuin 16 koppia tarjolla. Ymmärrän ja ymmärrän tämän selvityksen. Meillä on kaksi täysjäsentä tässä valiokunnassa ja minun mielestäni, että olisi aivan normaalia, että meillä olisi romanian tulkkaus. Tämä on ainut valiokunta, jossa meillä ei ole romaniankielistä tulkkausta. Tarkistetaan asia. Tämä on ihan poikkeuksellinen tilanne. Jatkossa asia pyritään hoitamaan kuntoon, mutta kiitos ymmärtämyksestä. No niin, sitten äänestyksiin. Kompromissitarkistus 1, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 40, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 41, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Kyseessä siis tarkistus 46. Äänestys päättyy. Hylätty. Lukemin 16.25. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Liben tarkistus 4 kohtaan 8 liittyen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Eli tarkistus 63. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 11 puolesta vastaan tyhjää yks, hyväksytty. Tarkistus 73 on vedetty pois. Tarkistus 74 puolesta kohta kohdalta, niin kohta kohdalta. Tarkistus 74, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Eli toinen osa. Paul, niin siis tarkistus 74. Äänestys alkaa ja päättyy 21, 21, mutta sitten vielä yksi vastaääni tuolta. No, tarkkanahan minä olin kuitenkin. Eli tämä meni nurin äänin 21, 22. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 82. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 7 täältä löytyy virhe, sillä GUE ei ole tämän kompromissin takana, eli kompromissi tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sitten kohtaan 19 liittyvä suullinen tarkistus. Vastustetaanko tätä? Ei, joten se on edelleen hetkinen yksi äänestää tätä vastaan, mutta yksi vastaääni ei riitä, niin tarvitaan kolme. No sitten teidän pitää kyllä nousta seisomaan, jotta kaikki näkevät vastalauseenne. No niin, emme voi siis hyväksyä suullista tarkistusta, joten äänestämme tästä ilman suullista tarkistusta puolesta. Aja. Tämä liittyy kompromissiin, joten asia on kunnossa, ei tarvitse äänestää. Live 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme kohtaan 20, siihen liittyvä suullinen tarkistus. Vastustaako joku tätä? Ei vastusta. No niin, kohta 20 suullisin tarkistuksineen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Eli tarkistus 127, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 31, 11 äänin, eli sitten vielä lisätään yksi ääni, eli 32, 11. Tarkistus 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 132, siis 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus 133. Koneäänestys alkaa. Päättyy. 23, 20 lukemin hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta, siis tarkistus 143 raukeaa yhtä lailla kuin 142. Näin pääsemme tarkistukseen 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta Live 7, tarkistetaanpa se. Kodeäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 23-22. Tarkistus 149. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus 151, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20-25 hylätty. Live 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus, niin tarkistetaan siis Live 12, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23.20. Hyväksytty. Tarkistus 152. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Libe 6. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Live 13 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Siis Live 13. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 18.27. Live 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Live 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 153 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11. Siihen liittyy kollega Udalonin suullinen tarkistus. Kyllä, Kiitoksia. Tässä muutetaan tämän tarkistuksen loppua. Siinä erillinen sääntelypuite, erilaiset säädökset samassa eurooppalaisessa puitteissa. Gibt es Widerstand dagegen? Vastustaako joku? Ei vastusta, joten Tarkistus 11, suullisin tarkistuksen höystettynä puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänin 24-20 hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ai tarkistetaan, hyvä. Tarkistus 12, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty lukemin 20-23. Tarkistus 13. Puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Kompromissitarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan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 vastaan tyhjää hyväksytty, kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme loppuäänestykseen nimenhuuto äänestyksenä. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty Lukevin 45 yksi, ei yhtään tyhjää ääntä. Oikein paljon on, onnittelut esittelijä Fosterille. Okay. So, da kommt jetzt. Hallo. Fein. Guten Michael, du hast gestern die freien Plätze nutzen lassen, sollen wir das heute auch anbieten? Ja, danke. Wie ich sehe, wie ich sehe, sind einige Plätze. Näin on muutama paikka vielä vapaana, mutta vierailijoitakin on paikalla, joten voitte katsoa, mistä löytyy vapaa paikka mutta mikäli ryhmän jäsen ilmaantuu paikalle, niin hänelle täytyy tämä paikka sitten antaa. Mutta siihen asti voitte käyttää tätä paikkaa ja myöskin tulkkauspalveluja. Täältä toiselta sivulta kyllä löytyy vapaata tilaa. wir kommen jetzt zu der nächsten Ab Näin pääsemme seuraavaan äänestykseen aiheena matkailun edistämistä Euroopassa koskevat uudet haasteet ja ajatukset. Esittelijänä toimii kollega De Monte. Näin pääsemme ensimmäiseen äänestykseen. Suullinen tarkistus. Ahaa, tämä onkin yhtenä pakettina. Kompromissit 1, 3, 4, 5, 6 ja 13, siis yhtenä pakettina erillisenä pakettina. Eikö siis nämä siis auttavat meitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme kohtaan yksi suullinen tarkistus. Vastustaako joku tätä? Ei vastusta, joten siitä äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Dann Imko 24, wer ist dafür? Imko 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Aha, tarkistetaan 54, ta- koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty lukemin 17.27. Tarkistus 55 puolesta Oh, 55? Siis tarkistus 55, eikö vaan? Okei. Okay. Sollen wir es nochmal machen? alusta koneäänestys tarkistuksesta 54. 54. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23. Hyväksytty äänin 23-22. Paljon kiitoksia. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta Hetkinen, hetkinen. 56 raukeaa. Tarkistus 57. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59. Puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan. Tarkistus 59. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty lukemin 9.33. Ihme juttu. Näin pääsemme tarkistukseen 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyväksytty siis. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 11 puolesta a raukea. Jaha, asia on sillä selvä. Seuraavaksi suullisen tarkistukseen numero kaksi. Vastustako joku? että siitä äänestetään ei vastusta, joten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84. 84 siis raukeaa seuraavana 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 107. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ylätty lukemin 16.27. Tarkistus 109 puolesta, vastaan, tyhjää, Ylätty. 113 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 115 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 raukeaa kuten myös 119. Seuraavana äänestämme tarkistukset 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 ja seuraavat raukeavat 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty falls if that is adopted. It wasn't uh, the case. 126 was. 120, 129 no. is next. So, yeah, exactly. Ah, Yksi unohtui välistä, nimittäin tarkistus 129. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 131 kyllä, koska 126 se eh, kaatui. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 2 puolesta Siis kult kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kult 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kult 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 227 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 232 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kult 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 30 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. 157. Koneäänestys alkaa. 156 hylättiin, mutta 157. Äänestys päättyy. Ylätty lukemin 17.27. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 puolesta 159 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. 159. Koneäänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty lukemin 31 13. 160 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 12 suullinen tarkistus. Vastustaako joku, että tästä äänestetään? Ei vastusta, joten äänestetään tästä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kult 22 puolesta vastaan tarkistetaan. Kult 22. Koneäänestys alkaa. Ja päättyy Hyväksytty lukemin 32.11. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko, hetkinen, se raukeaa. 169 seuraavana puolesta vastaan tyhjää hylätty. 204 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 raukeaa, kuten myös 177. Ahaa, eli äänestetään 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 18, hetkinen, raukea. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74. Tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2.14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2.15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2.16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2.17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2.19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2.20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 235 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 245 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 251 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 250 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kult 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 244 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 258 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 259 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 259 Koneäänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty lukemin 24-21. 262 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 260 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 261 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 263 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 264 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 274 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 275 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 276 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. 280 puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä. 281 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 283 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1291 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Imko 16 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Eli IMKO 16. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty lukemin 21, 22. Imko 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3.13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3.14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3.15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 316 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 317 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inko 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sulimin tarkastus 4. Kohtaan 29. Vastustaako joku, että tästä äänestetään? Ei. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 325. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 326. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 327. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 9. Se raukeaa 331 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 332 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 334 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 340 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 349 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 349. Koneäänestys alkaa ja päättyy. Hylätty lukemin 22, 22. Seuraavaksi 335 puolesta vastaan tyhjää. Monet eivät osallistuneet äänestykseen laisinkaan 335 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 337 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3 4 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme viisikymmentä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten johdatosan kappaleisiin. Tarkistus 6 niin, sitäkään ei saa unohtaa. Tarkistus 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen 23. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24. Puolesta siis 24, 25, 26 ja 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vai siis 27. Niin, 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan Näyttää, että olisi mennyt nurin, mutta tarkistetaan. Tarkistus 30. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty lukemin 20-24.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 vastaan tyhjä hyväksytty. Näin pääsemme loppuäänestykseen. Kone äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty lukemin 40 Kaksi puolesta, neljä vastaan. Kollega De Monte, onnittelut.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 Ich glaube, wir können jetzt weitermachen. No niin, voimme jatkaa. Voisitteko istuutua, jotta pääsemme jatkamaan? Hello, Mr. Kritemeyer. So, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt. No niin, pääsemme esityslistaan kohtaan 9 Välimeren tilanne ja holistinen lähestymistapa. Esittelijänä toimii edustaja Kyllönen ja hän saakin saman tien puheenvuoron. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kovin usein en ole komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin kanssa ollut asioista täysin samaa mieltä, mutta hänen viime viikolla Strasbourgin istunnossa pitämänsä unionin tilapuheeseen oli kuitenkin helppo yhtyä – hänen asettuessaan suoraselkäisesti avoimen ja inhimillisemmän Euroopan puolelle. En, hyvät ystävät, totisesti halua sellaista Eurooppaa, joka ei auta todellisessa hädässä olevia. Jos annamme valtioiden päämiesten harjoittaa nationalistista ja pikkumaista politiikkaa, mitä meidän EUsta ja Euroopasta jää jäljelle? Ei mitään. Sota- ja kriisialueilta Lähi-idästä ja Afrikasta Eurooppaan pyrkivät pakolaiset ovat vakava Euroopan ulko- ja sisäpoliittinen kysymys. Eurooppa tarvitsee yhteisiä toimia ja nopeaa päätöksentekoa akuutissa hädässä. Kenelläkään ei ole aikaa odotella ja antaa ihmisten kuolla. Kriisi odottaa meiltä nopeita ratkaisuja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Pakolaisten virta kun ei ole tämän kuukauden tai vuoden ilmiö, vaan keskuudessamme jäädäkseen muun muassa ilmastonmuutoksen vaikeuttaessa elinolosuhteita lähtömaissa entisestään. On selvää, että EU on otettava aktiivinen rooli kriisien ratkomiseksi Afrikassa ja Lähi-idässä ja myös pakolaisleireistä on tehtävä inhimillisiä. Tämä ei kuitenkaan ole peruste sulkea Euroopan rajoja. Itävallassa parkkeeratusta kuorma-autosta löytyi kymmeniä kuoliaksi tukehtuneita siirtolaisia. Budapestin Keletin rautatieasemalta heitä kyyditään täysin junin naapurimaihin. Välimerellä liikennöivät matkustaja- ja rahtialukset kantavat ison vastuun haaksirikon kärsineiden pakolaisten pelastustöistä, kun viranomaisten resurssit eivät yksinkertaisesti riitä. Siksi myös liikennevaliokunnan on otettava asiaan kantaa. Olen luonnostellut RAN-valiokunnalle raporttia, jossa käsitellään pakolaisongelmaa erityisesti sen välimeren meriturvallisuuteen aiheuttamien heijastusvaikutusten kautta. Asia voi kuulostaa tämän humanitaarisen kriisin keskellä yksityiskohdalta ja lähestymistapa tunteettomalta. Sitä se ei kuitenkaan ole. Ennemminkin mm. se osoittaa tarvetta löytää kriisiin kokonaisvaltainen ratkaisu viranomaistahojen hidasliikkeisyys asiassa on nostanut euroopassa liikkeelle lähes ennennäkemättömän kansalaisaktivismin aallon jossa yksityishenkilöt ja kolmas sektori ovat luoneet turvaverkkoa sinne missä viranomaisjärjestelyt pettävät. tämä osoittaa sen että meillä hyvinvoinnin ja suhteellisen yltäkylläisyyden äärellä elävillä, elävillä eurooppalaisilla on yhä sydän paikallaan. hyväksyttävää ei kuitenkaan ole se että jäsenmaat sekä EUn viranomaiset väistelevät velvollisuuksiaan ja sälyttävät vastuun yksityisen sektorin toimijoille, kansalaisille, järjestöille ja yrityksille. Näin nimittäin Välimerellä on merihätään joutuneiden pelastustöissä valitettavasti käynyt. Välimerellä liikennöivät matkustajia tai rahtia kuljettavat kaupallisessa toiminnassa olevat alukset ovat joutuneet osallistumaan pelastustöihin hyvin merkittävissä määrin. Välimerellä kauppa-alukset ovat tänä vuonna heinäkuun loppuun mennessä osallistuneet yli 130 pelkästään Italiaan suunnanneen aluksen pelastustöihin pelastaen yli viisitoista 000 henkeä merihätään joutuneita, siis yli viisitoista 000 ihmistä kauppa aluksille on kaiken kaikkiaan pelastettu yli viisitoista prosenttia italian vesialueilla tänä vuonna pelastetuista. huomiotta ei kannata muuten jättää myöskään humanitaaristen järjestöjen osuutta joka sekin on noin kymmenen nolla ihmisen luokkaa. On muistettava, että YK on merioikeusyleissopimuksen sekä kansainvälisen meriturvallisuussopimuksen SOLAS 2 mukaan kauppa-alusten päälliköillä on yksiselitteisesti velvollisuus antaa apua jokaiselle henkilölle, joka tavataan merellä hukkumisvaarassa sekä myös osallistumaan aktiivisesti etsintä- ja pelastusoperaatioihin merellä siinä määrin kuin se on mahdollista vaarantamatta vakavasti alusta sen miehistöä tai matkustajia. Tämä periaate elää ymmärrettävästi merenkulkijoiden selkäpiissä ja on heille kunnia-asia. On kuitenkin muistettava, että kauppalaivoja ei ole varustettu eikä niiden henkilöstöä koulutettu siten, että ne olisivat valmiita ottamaan järjestelmällisesti osaa tässä laajuudessa tapahtuviin pelastusoperaatioihin vaan pelastustyöt aidosti uhkaavat myös pelastusalusten sekä niiden miehistön turvallisuutta. Aluksilla ei ole riittävästi ruokaa tai puhdasta vettä ja niillä on valitettavasti esiintynyt pelastusoperaatioiden yhteydessä myös muunlaisia jännitteisiä vaarallisia tilanteita on tapauksia joissa ihmissalakuljettajat käyttävät järkyttävällä tavalla rahtialuksia osana siirtolaisten kuljetusketjua upottaen siirtolaisia kuljettavia aluksia tarkoituksella pelastustöihin kykenevien alusten ilmestyessä näköpiiriin. Olen hyvin huolissani siitä, että jos aluksia ja niiden miehistöä ei ole varusteltu riittävin edellytyksin nähdään pian välimerellä onnettomuuksia jotka voivat johtaa lisää ihmishenkien menetyksiin myös kauppa aluksilla. kauppa alusten rahdatessa öljyä ja kemikaaleja onnettomuus merellä sisältää aina myös riskin erittäin laajamittaisesta ja vakavasta ympäristötuhosta ihmishenkien menetyksen lisäksi. kauppa alusten näkökulmasta tilannetta voisi irvokkaasti kuvata seuraavalla tavalla Mitäpä jos lähden aamulla töihin ja matkan varrella huomaan tien poskessa onnettomuuteen joutuneen kanssakulkijan. Totta kai autan häntä kykyjeni mukaan ja soitan pelastusviranomaisille. Mutta entäpä jos tämä tilanne tapahtuukin joka aamu matkatessani töihin ja pelastusviranomaiset vähäisiin resursseihin vedoten kieltäytyvät avusta – ja pyytävät minua kyyditsemään loukkaantuneita sairaalaan joka ikinen päivä. Ei taida järjestelmä silloin toimia asianmukaisella tavalla. Näen, että ainoa ratkaisu tilanteeseen Välimerellä on resurssien lisääminen tilapäisiin pelastustöihin, jotta sekä Eurooppaan pyrkivien pakolaisten että Välimerellä työskentelevien alusten henkilöstöjen turvallisuus ja perusoikeudet voidaan varmistaa. Lisäksi jäsenvaltioiden ja asioista vastaavien viranomaisten on varmistettava, että pelastetut pakolaiset ja maahanpyrkijät pääsevät nimetyssä satamassa sujuvasti maihin pelastusoperaatioon osallistuneista aluksista. Haluan myös kannustaa EUn viranomaisia ja jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti nykyisiä laivaliikenteen seuranta- ja tietojärjestelmiä EUn rannikolla liikkuviin aluksiin sekä kehittämään edelleen eri meriviranomaisten, kuten liikenneturvallisuus, laivasto ja rannikkovartiosta viranomaisten välistä yhteistyötä, jotta meriturvallisuutta koskevia toimia voidaan suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti kaikkia olemassa olevia resursseja hyödyntäen ja jotta pelastusoperaatioita tukevaa reaaliaikaista tilannekuvaa voitaisiin mahdollisimman laajasti pitää yllä samanaikaisesti eun tulee kaikessa politiikassaan jatkaa laajamittaisesti toimia jotka tähtäävät pakolaiskriisin ratkaisemiseen sekä parantavat pakolaisten kotimaiden turvallisuutta ja ihmisoikeustilannetta. erityisen tärkeää meidän on yhtenä ja yhtenäisenä eurooppana löytää pikaisesti keinot taistella järjestäytynyttä ihmissalakuljetusta vastaan josta on kasvanut jopa laitonta ase ja huumekauppaa suurempi miljardiluokan bisnes Ihmissalakuljetus on omiaan kiihdyttämään muuttovirtaa ja myös vääristämään tilannetta siten, että turvapaikanhakijoiksi ei edes päädy ne ihmiset, joiden hätä todella on suurin. Arvoisat kollegat, meidän aikataulumme Libevaliokunnan kanssa on tässä asiassa todella tiukka. Toivon, että löydämme yhdessä tällä nopealla aikataululla hyvät ehdotukset, kompromissit ja kokonaisratkaisun, riittävän vauhdikkaassa tahdissa ja rakentavassa yhteistyössä. Kiitokset jo tässä vaiheessa varjoraportööreille ja ryhmille hyvin rakentavasta aloitustyöstä, mitä yhdessä on pystytty nopealla aikataululla tekemään. Kiitos. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Oikein paljon kiitoksia tästä lausunnon esittelystä, kollega De Pascal. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle siitä, että hän on äh, ilmoittanut varjoesittelijöitä ja on käynyt keskustelua kriteereistä, jotka liittyvät tähän mietintöön. Kysymys on todellakin siitä, että on ollut hyvin mielenkiintoista tämä keskustelu näistä kriteereistä. Mutta Eurooppa, joka näyttää näyttää olevan etäintä. Joku, joka on miettinyt vaikka Paavin sanoja, joka on puhunut siitä hirveästä häveästä, joka on ollut, mutta nyt se koskee koko Eurooppaa, koska se, eh, joka on sanottava pelkästään tiettyjen, tiettyjä määtä koskeva tilanne, on nyt kuitenkin tilanne, joka koskettaa koko Eurooppaa. Emmekä me voi tehdä mitään erillistä, joka koskettaa välimerettä vaan meidän täytyy tehdä päätöksiä koskettavat koko tätä kysymystä. Ja siinä mielessä meidän sanamme ovat hyvin valittu, mutta emme saa unohtaa, että olemme laatimassa, esittämässä kuitenkin mielipiteen. Tästä, tältä kannalta katsottuna on mm, keskustelua vapaudesta, koska solidaisuuden puitteissa ja tunteiden puitteissa tämä on tarpeen, mutta meidän kuitenkin tässä valiokunnassa katsoa, minkälaiset ovat ratkaisut ja miten ne voidaan nähdä meidän kannaltamme. Jos mietitään ratkaisua, joka liittyy yleisiin puitteisiin, joka liittyy vapauksien puitteiseen, ja meidän ei pidä ottaa yhteen Frontexin kanssa, jonka tietysti pitää parantaa valvontaa, mutta totta kai meidän täytyy katsoa, että on kuitenkin instituutioita, jotka hyvin päteviä tällä alueella ja jotka voivat estää esityksiä asioista, kuten esimerkiksi ajatellaanpa toimintaa, jossa on aluksia, jotka mm, toimivat tällä alueella. Siinä mielessä esittelijän sanat siitä, että alukset, kauppa-alukset, että ne oli velvollisuus. Tämä on tietysti myönteistä, mutta tai kuitenkaan turvapaikanhakijat ja pakolaiset eivät löydä äh, näillä aluksilla niitä olosuhteita, jotka olisivat asianmukaiset välttämättä. On mietittävä enemmän sitä, pitäisikö laajentaa äh, mm, toimivaltaa asianmukaisessa organisaatiossa, jotta voitaisiin vastata asianmukaisesti tähän äh, näiden ihmisten tilanteeseen, jotka ovat pakenemassa sotaa, vainoa tai nälkää. Minä toivon, että Schengenin äh, tilapäinen äh, soveltamisen keskeytön olisi vain todella tilapäinen ratkaisu, joka se onkin aikaa, mutta on väistämätöntä, että tämä näinä aikoina solidaarisuus merkitsee sitä, että täytyy myöskin pysähtyä hetkeksi ja katsoa, minkälaisia ratkaisuja voidaan löytää. Tämä ei kuulu tietenkään meidän valiokuntamme äh, toimivaltaan, mutta meidän kuitenkin, me osaltamme antaa toimivaltamme puitteissa oman panoksemme tähän asiaan, jolla pyritään löytämään ratkaisu tähän kysymykseen. Tässä hengessä me tulemme tekemään tarkistuksia, me katsomme, miten voidaan katsoa näitä kauppa-aluksia, missä muodossa ne voivat auttaa, ja myöskin EMSA, että se voisi osaltaan olla tukemassa ratkaisuja, jotka voitaisiin löytää ilman, että tapahtuu yhteyttä Frontexin kanssa, jotka liittyvät tämän ongelman ratkaisemiseen, joka on tämä hirvittävä väestön siirtyminen, joka tänään on syntynyt Välimeren alueella. Ja kysymys on äh, tilanteessa, joka on todella huolestuttava. Tämä on, jos katsotaan tilannetta, miksi näissä tunneleissa, jotka ovat Iso-Britannian välillä, mutta tilanne siellä on aivan sama ongelmat ovat saman, samankaltaisia, joten Välimeri siellä se on ollut tähän saakka asti erillinen tapaus, mutta nyt se on todella tärkeä tapa, mitä nimenomaan tulee rajoihin, ja se on hyvin keskeinen näiden ongelmia, jotka koskettavat koko Eurooppaa. Ja on ymmärrettävä pakolaisten maahanmuuttajien ongelma, ja tämä on todellakin vakava ongelma, johon täytyy löytää eurooppalainen ratkaisu. Ja eli se edellyttää myöskin solidaarisuutta. Kiitos. Danke sehr. Kiitos. Seuraavana edustaja Kirkos. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää Rova Kyllöstä yhteistyöstä, jota tähän päivän asti on harjoitettu. Hänhän totesikin sen ja Toivon, että tulevaisuudessakin voimme jatkaa yhteistyötä ja että saamme aikaan hyvän mietinnön. Ja tässä olen yhtä mieltä herra Dekanis Pasqualin kanssa. Meille on tärkeää se, että alukset ja miehistö, että he, näitä suojellaan. Esittelijähän on todennut, että kauppa-alukset, jotka kulkevat välimerellä, että niillä tapahtuu sitten usein eh, ylikuormitusta, ja tätähän ei saa tapahtua Euroopan, niin ei saa sallia tällaista, eikä se saa ö, eh, suostua siihen, että että ensimmäiset vastaanottavat maat joutuvat kantamaan resurssista suurimman osan, taakan, suurin, taakasta suurimman osan pelastuksen täytyy tapahtua niissä jäsenvaltioissa, eh, joissa tätä asia tapahtuu, on tietysti ongelmia, jotka liittyvät aluksiin. Pascual puhui EMSasta, ja todellakin meidän pitäisi kääntyä EMSan puoleen, ottaa se huomioon myöskin direktiivi 2051, jossa on käsitelty niitä ongelmia, joita on olemassa, ja esittelijä vaati aivan oikein, että nyt parannetaan niitä toimia, jotka ovat välittömiä, mutta vielä tärkeämpää olisi kuitenkin se, että on jatkuvaa apua. Ongelma ei ole mikään tilapäinen ongelma ja siksi täytyy myöskin suunnata katse tulevaisuuteen. Täytyy harjoittaa yhteistyötä rannikkomaiden kanssa Itämeren, Välimeren alueella ja myöskin yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken – myös yhteistyötä muiden kanssa, kuten Turkin kanssa. Turkki ei ole mikään epäonnistunut valtio niin kuin Libya. Haluaisin todeta myös seuraavaa. Välitön apu niissä maissa, jotka ensimmäiseksi ottavat pakolaiset vastaan, on hyvin tärkeää. Ja tämä merkitsee sitä, että silloin kauppa-aluksiin kohdistuisi vähemmän rasitusta. Olemme voineet kuulla, että on kysymys todellisista ongelmista ja kysymyksistä, joita ei voida todella ratkaista. Pakolaiset tarvitsevat eurooppalaisen talon. Sehän oli viimeisen neuvostokokouksen päätös, mutta nämä pakolaiset, heitä ei enää voida pysäyttää. He ovat jo aluksilla ja he ovat jo välimerellä. Ja tästä syystä meidän valiokuntana on tämä, tätä taakkaa lievennettävä – Siksi meidän täytyy puuttua siihen tilanteeseen, joka on aivan alkuvaiheessa, eli koska välimerettelehän nämä pakolaiset tulevat, ja meidän täytyisi pitää etäällä salakuljettajista. Heille pitäisi antaa apua aivan alkuvaiheessa. Kiitos. Danke sehr. Jetzt. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Tomasic. Thank you. Um, Kiitoksia. Minä, minulla on kroatiaksi tämä puheeni. Nyt ei ole tulkkausta, joten minä käyn tämän läpi englanniksi. Maahanmuuttajien määrä Välimerellä, niiden, jotka haluavat Eurooppaan tuhan, heitä on yli 300 000. 2014 14 000 henkeä. Tämä on järkyttävän suuri luku. Meidän täytyy olla siis aktiivisia ja ennaltaehkäiseviä, kun me nyt yritämme ratkaista tämän hyvin suuren ongelman. Ja nyt kun katsomme pitkää aikaväliä. Se pitäisi tosiaankin ratkaista ennemmin kuin ratkaista pitkällä aikavälillä ennemmin kuin että tehtäisiin lyhyen aikavälin ad hoc ratkaisuja. Täytyy katsoa, miten paljon väkeä oikein on saanut surmansa Välimerellä ja on katsottava myös, mitä tosiaan tapahtuu näillä konttilaivoilla, konttialuksilla. Mm, on katsottava myös kauppalaivaston tapahtumia. Meillä pitää olla tarkemmat turvallisuusmääräykset. Olen pahoillani, että tämä on hyvin vaikeaa, kun nyt pitää yrittää lukea sitä, kun kirjoitin sen kroatiaksi. Sisältö on lähinnä se, että meidän pitää tehdä paljon enemmän kuin tähän mennessä. Meidän täytyy lisätä turvallisuustasoamme, meidän täytyy tarkistaa kaikki, tarkastaa kaikki alukset ja jos pitää jos haluamme hoitaa tehtävän kunnolla, meidän pitää olla myös tasapuolisia kaikkiin suuntiin. Paljon kiitoksia ja kiitokset ymmärtämyksestä, että ei tulkkausta ole tarjolla teidän kielelle. Täällä on vain 16 koppia tarjolla, joten kielivalikoima piti rajoittaa. Kiitos ymmärtämyksestä. Seuraavana kollega Inacio Faria. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää edustaja Kyllöstä. Hän on tehnyt valtavasti työtä, samoin kuin varjoesittelijät maahanmuutto ja pakolaiskriisi on ennalta arvaamattoman suuri, suurempi kuin mitä meillä on koskaan ollut Euroopassa. Komission puheenjohtaja Juncker puhui viime viikolla Euroopan unionin tila puheessaan yli 40 minuuttia juuri tästä kysymyksestä. Monet jäsenvaltiota haluavat keskeyttää Schengenin jäsenyyden ja tilanne on hankala. Eurooppa, Eurooppa tarvitsee ratkaisuja ja meidän pitää todellakin osoittaa solidaarisuutta – Tähän mennessä sitä ei ole paljonkaan näkynyt. Ja nyt kun ähm, katsomme ähm, turvapaikanhakijakysymystä, pakolaisia, maahanmuuttajia, asia pitää miettiä uudestaan. Liikennevaliokunnassa pitäisi tarkastella ensinnäkin sitä, että me, meidän pitää tehdä ehdottoman selväksi se, keille me suuntaamme nämä mietinnöt. Eurooppalaiset virastot joiden pitäisi eh, vastata kriiseihin, Frontex, eh, turvapaikkavirasto ja niin edelleen. Meidän pitää varmistua siitä, että ne, joiden pitäisi hoitaa tämä kriisi, niiden pitäisi osoittaa myös johtajuutta. Meidän pitää osoittaa se ongelma, joka kauppalaivastolla on, koska meillä on nämä kansainväliset velvoitteet. Velvoite tarjota apua niille, jotka ovat merihädässä. Niin kuin tässä on jo mainittu, ihmishenkien pelastaminen on tietenkin etusijalla, on tietenkin tärkeää näin muodoin, että varmistumme siitä, että ei käytetä hyväksi yksityisiä aluksia, eikä, eivätkä ne sitten korvaa niitä aluksia, joiden pitäisi nämä operaatiot hoitaa eli kansalliset viranomaiset ja eurooppalaiset virastot. Painotan tätä vielä ja lopuksi sanon, että yksityisalukset eivät ole varusteltu niin, että ne voisivat hoitaa tällaisia tehtäviä. Siellä ei ole riittävästi lääkintähenkilöstöä. Ja meidän pitää siis varmistua, että että ei ole laivanvarustajillakaan mitään velvoitetta lähteä tällaisiin varustelutoimenpiteisiin ja pitää varmistua myös siitä, että sitten kun nämä operaatiot hoidetaan, ne hoidetaan hyvällä tahdolla. Tarvitaan paljon koordinointia eh, jäsenvaltioiden rannikkovartiostojen välillä ja muiden viranomaisten välillä – tällä tavoin vältetään ihmishenkien menettäminen välimerellä. Ja myös nämä ihmiskauppaverkostot, jotka tässä aiheuttavat hallaa, niihin pitäisi puuttua. Pitäisi pystyä myös seuraamaan aluksia ja yhteistyötä pitäisi vahvistaa turvapaikka turvapaikkatilanteissa, samoin kuin nämä äh, pakolaisten jaossa. Vielen Dank. Paljon kiitoksia seuraavana Bas Eichhout. And, uh, well, it's, it's, it's... Kiitos puheenjohtaja. On vaikea puhua tästä aiheesta ilman, että se koskettaa. Toisaalta minusta liikennevaliokunnan tulisi keskittyä liikennekysymyksiin, vaikkakin meistä kaikkia kovasti houkuttaa asian laajentaminen, se on kun puhumme tämän tyyppisestä aiheesta. Me puhumme tästä ulkoasevaliokunta ja kansallisvaliokunta tekevät yhteisen kokouksen tästä aiheesta, ja kaikki ovat puhuvasta tästä aiheesta, ja tämä on todellakin nyt koetinkivi Euroopalle. Kysymys ei ole pelkästään solidaarisuudesta, vaan myös vastuullisuudesta, joka tässä on nyt kyseessä, ja kaikkien jäsenvaltioiden tulisi todellakin ymmärtää, että tämä on suurimpia haasteita, joita Eurooppaan kohtaamassa, että tämä tapahtuu ihmisenkien kustannuksella. Tämä on hyvin vaikea asia keskustella, mutta yritän keskittyä liikennekysymyksiin, koska me olemme kuitenkin keskustelemassa liikennevaliokunnan lausunnosta, ja pitäisi myöskin tähdätä näihin kysymyksiin. Haluan kiittää lausunnon laatijaa siitä, että hän on ottanut kaikki asiat esille ja voimme tukea niistä suurinta osaa. Kohta seitsemän, siitä tulemme tekemään tarkistuksen koska esittelijä pyytää sitä, että olisi tilapäinen rahoit- tilapäisen pelastustoimien rahoituksen lisäämistä, vaikka meistä pitäisi luoda pysyvä järjestelmä ja että nämä pelastustoimet tarvitsevat pysyvää tukea ja tätä pitäisi muuttaa siinä mielessä. Se, että minusta tässä pitäisi keskittyä todellakin turvallisuuteen, siis pakolaisten turvallisuuteen, jotka matkustavat Eurooppaan, ja myöskin pelastavien tahojen turvallisuuteen. Mutta kysymys on myös yksityisten alusten turvallisuudesta, jotka aika ajoin joutuvat tilanteeseen, jossa niiden täytyy auttaa. He, ei heitä voi pakottaa auttamaan, mutta viime kädessä aina on tilanteita, joissa ei voi välttää auttamista. Ja sille pitäisi antaa tiettyjä kimmokkeita, ja siksi on tärkeää, että yksityisalukset voivat saada korvauksia mahdollisista vaurioista. Muussa tapauksessa saattaa käydä niin, että heille syntyy ajatus siitä, että he jättävät auttamatta, koska saattavat joutua tilanteeseen, jossa syntyy vaurioita, joihin ei saa mitään korvauksia. Näin tietenkään ei missään tapauksessa saisi olla, koska kuka tahansa, joka on välimerellä ja näkee pakolaisen jossakin hyvin hankalassa tilanteessa, on velvollinen auttamaan. Ja silloin täytyy parantaa näitä pelastusjoukkoja. Täytyy olla pysyviä ratkaisuja, pysyvä rahoitus. Mutta viime kädessä, jos yksityisalus tekee tällaisen pelastustoimen, sen ansaitsee saada korvauksen, koska koskaan vaihtoehto ei voi olla se, että jätetään auttamatta, koska muussa tapauksessa emme voi saavuttaa päätavoitetta, joka on turvallisuuden lisääminen. Ja se on se, mitä me lausunnolla me voimme lisätä siihen, mitä kansallisuuksien valikunta on toteamassa asiasta viime kädessähän tätä inhimillistä tragediaa ei voida valitettavasti ratkaista pikaisesti. Paljon kiitoksia seuraavan edustaja Damato. Grazie Presidente. Kollegi eh, deputati. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ei pitäisi olla mitenkään yllättävää se, että me tarkastelemme maahanmuuttajakysymystä myöskin. Me tarvitsemme Euroopan laajuisen lähestymistavan tähän haasteeseen. Tämä on haaste eikä ongelma. Jotkut kollegat parlamentissa ovat sitä mieltä, että tämä haaste voidaan sivuuttaa ja usein menee sekaisin maahanmuutto ja rajat ylittävä rikollisuus. Tämä on vakava virhe. Eurooppa ja sen 500 miljoonaa asukasta, jotka ovat kaikista kehittyneimmissä maailman maissa nyt, ovat isät, isäntinä 200 000 maahanmuuttajalle nyt. Ja tähän mennessä on tähän tilanteeseen jouduttu. Meillä on seurauksena tietyt, tietyt tapahtumat myös liikennepolitiikassa. Ja nyt Tähän mennessä Eurooppaan on tullut maahanmuuttajia ja monet heistä tulevat tosiaan esimerkiksi Italian rannikon kautta. He saavat apua italialaisilta alu- tai merivartiostolta, mutta minua huolestuttaa koulutuksen puute näillä aluksilla. Ja se saattaa vaarantaa ihmishenkiä. Tämä lausunto oikein järkevästi tarkastelee eh, kyseisiä aluksia. Mutta minun mielestäni meidän pitäisi katsoa hiukan pidemmällekin kuin mitä eh, valmistelijamme sanoo. Meidän pitäisi varmistua siitä, että välimeri ei, ei, ei enää ole se meri, jonka kautta ihmiset siirtyvät Eurooppaan. Meidän pitäisi lopettaa tällainen eh, merellä tapahtuma, maassa kuoleminen. Kyse ei ole ainoastaan välimeren maista, vaan me tarvitsemme laajempaa eurooppalaista politiikkaa, jossa pitäisi valvoa maahanmuuttovirtoja. kaikkien jäsenvaltioiden pitää tehdä yhteistyötä tässä eikä tätä pitäisi tarkastella mitenkään erillisenä kysymyksenä kaikissa valiokunnissa. Voimme ratkaista sen, jos teemme sen yhdessä. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Tenotu. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä asiakirjasta. Minua kuitenkin hämmästytti hiukan nämä tietyt sanamuodot, joita tässä oli käytetty. Sanoitte, että piditte kansallismielisinä niitä hallituksia, jotka halusivat suojella kansalaisiaan hiukan, mikä alkuperä sitten olikaan. Täytyy sanoa, että Ranskassa meillä on neljä miljoonaa huonosti asuvaa ja kuusi miljoonaa työtöntä. Minulla on pari kysymystä, koska tietenkin tämä herättää tunteita mutta poliitikkoina me emme välttämättä reagoi tunteilla. Mutta mitä tarjoaisitte näille maahanmuuttajille? Minkälaista työtä, minkälaisia asuntoja, minkä tyyppistä elämää? Jatkammeko tällä linjalla, koska liikenneministeri oli rohkaissut tällaiseen, tällaiseen ihmiskauppaan. Se, mitä elämme tällä hetkellä Lampedusa, siellähän nämä tapahtuvat ovat tuttuja jo vuosikausien Ähm, takaa. Ähm, tämä on tietenkin maahanmuuttopolitiikan äh, tulosta. Se on ollut aivan äh, tuhoisaa ja enimmäkseen kyse on taloudesta, jos nyt on avattu raja tällä tavoin. Siinä halutaan vähentää työn hintaa eri jäsenvaltioissa ja tällä tavoin viedään työpaikat sille tasolle, kun mitä ne ovat. Ja Ruva Merkel tosiaankin, siellä on valtavasti työvoimaa tekevät paljon halvemmalla työtä kuin saksalaiset ja näin on muissakin maissa. Ja nyt sitten hämmästytään ja ihmetellään tätä maahanmuuttajavirtaa, miten se hoidetaan. Minä olen sitä mieltä, niin tämä ei ole mitenkään liikennevaliokunnan ratkaistava, ratkaistavissa oleva asia, vaan tosiaan mitä tehdään näissä maissa, jotka Euroopan unioni on vienyt epätasapainoon Ranskassa tällä hetkellä ja aikaisemminkin ollaan ähm, tosiaan viety epätasapainoon äh, Libya, Tunisia äh, ja tuloksena on se, mitä näemme nyt. Prioriteettina olisi ensinnäkin se, että voimme palauttaa diplomaattiset suhteet näihin maihin, koska minä en usko missään tapauksessa, että nämä onnettomat ihmiset, jotka yrittävät tulla Euroopan Euroopan olisivat onnellisia tehdessään näin. Meidän velvollisuutemme on auttaa heitä, että he voivat jäädä omiin maihansa ja tehdä töitä siellä. Totta kai tarvitaan uutta yhteistyöpolitiikkaa tähän, mutta olen sitä mieltä, että jos nyt itsepäisesti halutaan vastaanottaa, vastaanottaa maahanmuuttajia, jotka ovat tulossa Eurooppaan. Kaikissa maissa meillä tulee olemaan vakavia ongelmia hoitaa tämä asia, ja meidän vastuumme on myös välttää tällainen tilanne. Kiitoksia. Danke, die nächste. Kiitoksia. Seuraavana edustaja minä muutan tässä vähän äh, äänen sävyä verrattuna edelliseen puhujaan. Mm, nämä hädässä olevat äh, henkilöt, äh, siinä meillä on kansainvälinen velvollisuus. Siinä kauppalaivastolla on merkittävä osa Välimerellä. Siitä huolimatta nämä laivat eivät ole oikein varusteltuja, jotta ne voisivat puuttua tällaisiin operaatioihin. Ja tällä tavoin saattaa tulla myös sanktioita, koska tällaiset kuljettajat, jotka kuljettavat matkustajia, eivät välttämättä noudata sääntöjä. Miten voidaan sitten välttää, on sellaisia laivoja, jotka ovat ryhtyneet välttämään näitä reittejä, joita käyttävät eh, pakolaisten kuljettajat. Eh, miten toimivat sitten kauppalaivat sitten, kun nämä pyritään eh, tosiaan pelastamaan henkiä Välimerellä? Meidän ei pitäisi rangaista niitä, jotka ovat vapaaehtoisesti auttaneet pakolaisia, niin kuin olemme pyytäneetkin viime viikolla – ja jäsenvaltioiden pitäisi pystyä, pystyä tosiaankin korvaamaan näille laivoille, jotka pelastavat ihmisiä. Tällä tavoin niiden ei enää tarvitsisi muuttaa omia reittejään. Erittäin hyvä ja tasapainoinen lausunto. Kiitoksia siitä. Danke sehr. Die nächste ist Lukaschewska. Kiitos ja seuraavana edustaja Lukaschewska. Dziękuję bardzo. E, Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Minä uskon, että vain harvoilla on nyt rohkeutta puhua rehellisesti pakolaisista ja maahanmuuttajista. Meidän valiokunnassamme voimme hyväksyä parhaimmat e, lausunnot, mutta tiedämme kuitenkin, että parhaimmatkaan tekstit eivät tätä ongelmaa pysty ratkaisemaan. Me voimme tehdä ehdotuksia, mutta viime kädessä olen kuitenkin yhtä mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että Euroopan unioni on herännyt liian myöhään tähän ongelmaan. Tämä ei ole mikään tämän päivän ongelma, tämä ongelma on ollut olemassa jo erinäisiä vuosia. Euroopan toimielimet ovat vastuussa siitä, että syntyisi vastauksia. Ja minä en voi olla yhtä mieltä esittelijän kanssa silloin, kun hän sanoo, että valtiot toimivat nationalistisesti. Ei, valtiot toimivat vastuullisesti. Valtioiden täytyy ajatella kansalaisiaan, ja olen samaa mieltä kuin kaikki ne, jotka sanovat, että apu on tarpeen. Meidän pitää auttaa niitä, jotka pakenevat sotaa ja jotka haluavat voida hyvin Euroopassa, mutta se merkitsee sitä, että heidän pitää hyväksyä myöskin eurooppalaiset arvot. Sitä me emme saa unohtaa. Meidän kuitenkin täytyy ajatella myös sitä, että nämä yli 100 000 pakolaista, että näiden pakolaisten jakaminen eri osiin Eurooppaan ei ole mikään helppo tehtävä. Tämä on nyt tämän päivän luku. Huomenna saattavat luvut olla 200 000, 300 000 tai 400 000 ja tilanne on analysoitava perusteellisesti. Meidän täytyy myös tuntea syyt nyt syntyneeseen tilanteeseen. On syytä siihen, miksi pakolaisten tilanne on näin vaikea. Ja on myös kuitenkin ymmärrettävä se, että on maita Euroopassa, joille tämä kysymys on vaikea. Onko sellaisia maita kuin Puola, jotka eivät koskaan ole olleet siirtomaavaltioita. Ja sosiaalisessa järjestelmässä me olimme vuosien ajan suljettu homogeeninen kansakunta. Ja nyt on vaikea vakuuttaa ihmiset siitä, vaikka sitä on yritettykin, että pitäisi olla suvaitsevaisempia. Me häpeämme äh, sitä, että on ihmisiä, jotka levittävät vihapuhetta. Heitä kuitenkin on jokaisessa maassa. Ja itse asiassa pitäisi olla sallittua se, että Jokainen valtio tekee omat päätöksensä ja kantaa niistä vastuun, tekee nämä päätökset oman vastuunsa puitteissa. Maahanmuuttajien ja pakolaisten vastaanotto on vasta ensimmäinen askel. Tärkeintä on, että luodaan, valmistellaan ohjelmia, joilla nämä ihmiset saadaan valmiiksi elämään yhteiskunnissamme niin, että ei synny mitään rinnakkaisyhteiskuntia. Ei voi olla niin, että he saavat vain tukea sosiaaliturvan järjestelmien kautta ja elävät kaupunkien laidoilla vaikeissa olosuhteissa. Minun ei varmaankaan tarvitse tätä kuvailla, koska Länsi-Euroopan maissa on enemmän kokemusta tästä. Joten on hyvä, että Euroopan komissio työskentelee tämän kysymyksen parissa. Me haluaisimme, että tästä kysymyksestä puhutaan. Meidän pitäisi etsiä parhaita ratkaisuja, mutta Tämä ei ole mikään helppo kysymys, koska muutenhan se olisi jo aikaa sitten ratkaistu. Minä haluaisin kuitenkin lainata Jean-Claude Junckeria. Hän sanoi, että Eurooppa on huonossa jamassa. Nopea Euroopan reaktio kriiseihin on asia, joka ei ole suinkaan meidän kaikkein vahvimpia puoliamme. Ongelma on diagnostisoitu jo vuosia sitten. Aikaa on kulunut ja meidän reaktiomme ei nyt ole sellainen kuin sen pitäisi. Toistan vielä kerran. Parhaimmatkaan mietinnöt tästä aiheesta eivät tätä ongelmaa ratkaise. Meidän ei pidä pyrkiä pakottamaan muille omia ratkaisuamme. Meidän täytyy analysoida tätä kysymystä kokonaisuudessaan, koko mutkikkuudessaan. Emme voi sanoa, että kiintiöt ovat jokin ratkaisu. Ne eivät sitä ole. Kiitos, Peter Lundgren. Kiitos ja seuraavana edustaja Lundgren. Äh. Kiitos. Aluksi haluaisin sanoa, että, että tilanne totta kai on hirvittävää, Se, mitä me näemme välimerellä tapahtuvan ihmisiä, kuolee suurina joukkoina merellä. Mutta on kuitenkin tilanne, siis, joka johtaa siihen, että pakolaiset maksavat näille salakuljettajille 10 000 euroa. Ja, ja on selvää, että EUn jäsenvaltioiden mutta tilanne on se, että ne lähettävät tällaisia vääriä viestejä omalla politiikallaan, mikä johtaa tähän tilanteeseen. 25-30 vuoden ajan on toimittu väärin tässä kysymyksessä on lähdetty liikkeelle siitä, että käsitellään vaikutuksia sen sijaan, että käsiteltäisiin syitä. Ei ole olemassa mitään mahdollisuutta siirtää eteläistä pallonpuoliskoa pohjoiselle pallonpuoliskolle. Muuttaneet, muuttajia on 60 miljoonaa ja ei ole mahdollista hoitaa koko tätä kysymystä Euroopassa. Ja siksi olen joka tapauksessa sitä mieltä, että se mitä pitäisi tehdä on se, että parannetaan olosuhteita näille ihmisille elää kotimaissaan. EU olisi pitänyt jo aikaa sitten aloittaa tällaisilla ohjelmilla näiden ihmisten kotimaissa, rakentaa infrastruktuuria, huolehtia siitä, että on vettä, viemärijärjestelmiä, asuntoja. Ja minä itse olen työskennellyt organisaatiossa, joka tukee Somalimaata. Se on erinomainen esimerkki siitä, miten on onnistuttu luomaan nykyaikainen demokraattinen yhteiskunta, jossa on toimiva infrastruktuuri ja jossa ihmiset ovat ylpeitä tästä ja kokevat toivoa omassa maassaan, eivätkä näe enää syytä paeta maastaan. Ja, ja e, maan johto on nyt houkuttelemassa ihmisiä palaamaan takaisin, koska heitä tarvitaan meidän täytyy todellakin toimia niin, että emme käsittele pelkästään vaikutuksia, me emme edelleenkään puutu syihin. Huomaan tässä keskustelussa, samoin kuin kotimaassani, jossa puhutaan haasteista. Sana, jota käytetään, on haaste. Minulle haaste on sama kuin, että me emme tiedä, miten me ratkaisisimme tämän asian. Meillä ei ole minkälaista ratkaisuja. Silloin puhutaan sitten haasteista, kun ei tiedetä, miten voitaisiin ratkaista asia. Mutta ratkaisuhan ei ole se, että jatketaan – Eh, sitä, että sammutellaan näitä paloja siellä täällä. Tämä tulipalo palo saadaan sammutettua sillä, että ohjataan tukea näille maille, puututaan konflikteihin ja ryhdytään rakentamaan yhteiskuntaa, joka toimii. Ja ainoa tapa estää se, että ihmisiä kuolee välimerellä, on, että lopetetaan näiden alusten kulkeminen. Kuten olen sanonut aiemminkin, se on ainoa tapa lopettaa tämä koska muussa tapauksessa EU tukee näiden ihmissalakuljettajien toimintaa ja sen täytyy loppua. Danke sehr. Ich habe jetzt... Kiitoksia. Vielä neljä puheenvuoroa ja aika on kortilla, joten lyhyitä ja ytimekkäitä puheenvuoroja, jos saan pyytää. Wim van Kiitoksia herra puheenjohtaja. Ymmärrän oikein hyvin että Tämä keskustelu vaatii myöskin laajempaa keskustelua koko pakolaispolitiikasta, kuten kollega Lukasevska totesi viitaten Puolan tilanteeseen. Pitkään pitkään istuin libe valiokunnassa ja sitä kautta minulla on vähän toinen lähestymistapa – ihailen, mitä kapteenit nykyään tekee, mutta me emme voi jättää syitä käsittelemättä ja toivoisin lausunnon laatiaa kertomaan myöskin siitä, että mitä Frontex kykenisi tekemään ja kuinka paljon aluksia meillä on käytettävissä salakuljettajien saamiseksi ruotuun. Monia ongelmia syntyy juuri salakuljettajien toimesta. Siinä oikeastaan keskeisin kysymyksen. Eli meidän ei pitäisi puhua vain ainoastaan solidaarisuudesta ja avun antamisesta, se on itsestäänselvyys. Me olemme kaikki nähneet nämä dramaattiset kuvat, mutta Euroopan unionin pitäisi minun mielestäni ja Tran valiokunnan pitäisi tarkastella myöskin näitä turvapaikkapolitiikkaan liittyviä syitä. Jos me vain puutumme seurauksiin, niin se ei auta. Kyllä me Välimeren alueellakin voimme tarttua itse ongelmien syihin. Kiitoksia. Sille. Kiitoksia seuraavan edustajan Zille. Um, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en aio lähteä tässä mitenkään syvälle tähän keskusteluun, koska me olemme liikennevaliokunta, emmekä AFET. Mutta olen muutamien puhujien kanssa eri mieltä. Sanottiin, että paljon ö, yhteistä ponnistelua olisi turvapaikkapolitiikassa Euroopassa. Sanoisin, että tässä on poliittisia ongelmia, emmekä me voi noin vain peruuttaa Dublinin sopimusta – tai ottaa satoja tuhansia ihmisiä vastaan päivässä. Nyt nähdään se, että ihmiset tulee erillisiin jäsenvaltioihin ja tämä on aiheuttanut ongelmia Schengenin alueella rajoillamme. Syntyy ongelmia, jotka vaikuttavat myös raideliikenteeseen ja rahtiliikenteeseen. Me voisimme esittää realistisia ratkaisuja, jos Schengen ei enää toimi. Se saattaa johtaa vakaviin ongelmiin. Jos haluamme siirtää nämä turvapaikanhakijat väkipakolla, se saattaa tietenkin johtaa tyytymättömyyteen heidän keskuudessaan, joten meidän täytyy löytää ratkaisuja, jotka ratkaisisivat tämän ongelman. Meidän ei pitäisi siis heikentää liikennejärjestelmän toimimista Euroopassa. Pitäisi miettiä turvallisia liikennemuotoja tässäkin ja näin vältetään ihmishenkien menetykset. Danke. Kiitos ja seuraavana edustaja Telitska. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Minulla on kaksi vaihtoehtoa. Voisin puuttua yksityiskohtiin niin kuin monet täällä ovat tehneet tilannetta, analysoineet ja pohtia solidarisuutta ja eri toimintaratkaisumalleja tai sitten analysoida komission ehdotuksia osoittain, että ne eivät ole riittäviä pyrittäessä puuttumaan itse ongelman syihin tai siihen, että toimet eivät ole olleet tuotoksellisia. Minä uskon, että tran valiokunnassamme meidän tulee katsoa niitä vaikutteita, jotka liittyvät liikenteeseen ja myöskin Frontexin kaltaisiin kysymyksiin. Meidän pitäisi selkeäsanaisesti todeta, että nämä ovat ne vaikutteet ja näin meidän pitäisi toimia. Ja jätetään tämä poliittinen pohdinta. Minä uskon, että live siihen tarjoutuu mahdollisuus ja täysistunnossakin siihen meille kaikille tarjoutuu, mutta nyt me menetämme mahdollisuuden katsoa tätä asiaa liikennevaliokunnan ja liikenteen näkökulmasta. Kiitoksia. Kiitoksia. Yleisesti ottaen haluaisin todeta, että tämä on eurooppalainen kysymys. Ja jos pakolaisasiaa ei yhdessä ratkota Euroopassa, niin silloin kyllä vesittyy koko Eurooppa-hanke. Joten meidän täytyy ratkaista tämä asia yksissä tuumin ja kaikkien täytyy kantaa kortensa kekoon. Donald Tusk sanoi oivalla tavalla, että kaikkien 28 jäsenvaltion täytyy osallistua tähän hankkeeseen, mutta meidän täytyy katsoa jäsenvaltioiden koot ja taloudelliset toimintamahdollisuudet. Ja siltä pohjalta hän teki ehdotuksen, mutta jäsenvaltiot eivät voi käsittämätöntä kyllä hyväksyä tätä. Perusteita voisi jokainen esittää, mutta katsotaan menneisyyteen. Mitä Euroopassa on koottu? Minä olen kotoisin Saksasta. Muurin rakentamiseen asti, niin Saksa itäpuolelta 4 miljoonaa ihmistä pakeni läntiselle puolelle. Meillä oli suuri työttömyys, puolalaisia ja muita tuli, mutta silloin kukaan ei sanonut, että asiat pitäisi hoitaa siten, että he voivat asua maassa kotonaan, vaan me otimme heidät avosylin vastaan. Ja sitten Tsekoslovakian vallankumous ja sitten Venäjän hyökkäys tai Neuvostoliiton hyökkäys. Silloin ihmisiä pakeni ja kukaan ei sanonut, että heidän pitäisi antaa elinolosuhteet kotimaassamme. Vain heitä autimme, autoimme. Entä sitten Unkarissa vuonna 1956? Silloinkin Itävallan kautta Saksaan ja Eurooppaan tuli pakolaisia ja me otimme kaikki nämä pakolaiset vastaan, joten meidän täytyy lähteä tästä ajattelutavasta. Jos tähän keskeisimpään kysymykseen emme löydä eurooppalaista vastausta, niin Eurooppa-hanke kyllä romuttuu. Ja kyse ei ole rahanjaosta, vaan meillä on olemassa sellaisia eurooppalaisia arvoja, joita täytyy, täytyy vaalia ja puolustaa. Tietenkin meidän täytyy katsoa syitä, miten kehitysyhteistyöpolitiikka on toiminut, onko kyse ollut vain suurimpien, rikkaampien maiden oman napaan tuijottelusta vai mistä. Me emme tietenkään voi sanoa, että nämä kauppalaivat tai yksityiset veneet joutuvat hoitamaan pelastus- toimet, mikäli valtio ei pysty siihen. Puutteita on tällä saralla, se on selvää, mutta meidän täytyy ratkoa tämä poliittinen kysymys, mutta täällä me tarkastelemme asiaa liikenteen näkökulmasta. Meillä oli tämä Kalleen välikohtaus, ja meidän täytyy pohtia, että mitä ratkaisumalle olisi tarjolla, mutta yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että tämä on eurooppalainen ongelma. Ja jos nyt ajattelen niitä neljää miljoonaa, jotka pakenivat Itä-Saksasta Länsi-Saksaan, niin siihen verrattuna nämä nykyiset luvut ovat pieniä. Tietenkin ne voivat vielä kasvaa, mutta meidän täytyy olla Euroopalla, Euroopassa yhdessä valmiita ottamaan ja tarttumaan tähän asiaan. Ja nyt vielä valmistelija Kyllöselle puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Hyvät arvostetut kollegat. Tämän keskustelun pohjalta olen tehnyt seuraavanlaisia tulkintoja. En usko, että tässä salista löytyy ketään, joka haluaa tukea järjestäytynyttä rikollisuutta tai ihmissalakuljettajia. Olen tulkinut näin, että ihmiset haluaisivat, että ongelmat ratkaistaisiin pääsääntöisesti laillisia toimivia reittejä pitkin, jotta ihmisellä olisi inhimillinen mahdollisuus hakea apua hädän hetkellä. Kauppalaivaston huoli on otettu vakavasti. Ymmärrän niin, että kukaan ei myöskään haluaisi nähdä sellaista tilannetta, että esimerkiksi Välimerellä syntyy iso haveri, jossa kauppalaivastomme on osallisena joko ihmishenkien menetyksessä tai vakavassa ympäristöongelmassa tai niin, että salakuljettajat käyvät asein kauppalaivostamme ja kansalaisten kimppuun. Me tarvitsemme turvallista meriliikennettä. Meidän on huomioitava se, että ihmishenget pelastetaan. Taakajako olisi oltava maiden kantokyvyn ja toimintakyvyn mukaan. Ja inhimillisyyttä ei saisi unohtaa missään tilanteessa – ei niin, että me annamme ihmisten kuolla meidän jalkojemme juureen. Ei ole helppoa löytää varmasti kaikkia niistä yhteistä lausuntoa, mutta uskon, että tässä lyhyessä ajassa, mikä meillä on vielä käytettävissä, me ennen kuin lausunnon on oltava valmis, saamme teiltä hyviä ehdotuksia ja löydämme kompromissit, joiden avulla valiokunta voi sitten äänestää paperin valmiiksi ja pystymme sen live-valiokunnalle lähettämään. Kiitos kaikille hyvin rakentavista ja asiallisista kommenteista. Olen iloinen, että tämä keskustelu ei synnyttänyt sellaisia tunteenpurkauksia, joita olen joskus poliittisessa toiminnassa nähnyt niin, että suurin piirtein käymme toistemme kravatteihin ja paidankauluksiin kiinni. Kiitos hyvin rakentavasta ja asiallisesta palautteesta myös varjoraportööreiltä. Uskon, että saamme hyvän lopputuloksen aikaan. Kiitos. Danke sehr. Oikein paljon kiitoksia. Tarkistukset on jätettävä 7. syyskuuta kello 18 mennessä. Und wir kommen dann zum nächsten Tagesordnungspunkt. Näin pääsemme esityslistalla eteenpäin ja taas valmistelijana edustaja Kyllönen aiheena digitaalisen sisämarkkinoita koskevan säädöksen valmistelu. Ja juuri kun pääsi henkeä vetämään, niin saman tien saa taas avata sanaisen arkunsa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtajat, hyvät kollegat. Kesän aikana on valmisteltu Tranin lausuntoa digitaalista sisämarkkinaa koskevasta tiedonannesta. Pidän erittäin hyvänä, että komissio on huomioinut liikennesektorin osana digitaalisen sisämarkkinoiden strategiaa. On kuitenkin todettava, että pidän komission näkemystä siitä, millaisia ratkaisuja ja sovelluksia ripeästi etenevä digitalisaatio liikennesektorille voisi tarjota melkoisen kapea-alaisena Oma näkemykseni on, että digitalisaatio tulee järisyttämään liikennesektoria meillä Euroopassa ja ympäri maailmaa varsin perustavanlaatuisesti. Vaikutukset heijastuvat erityisesti seuraavina ilmentyminä. Liikennejärjestelmän käyttäjien eli asiakkaiden yhä aktiivisempi mukanaolo koko järjestelmässä. Tiedon rooli osana liikennejärjestelmää tulee kasvavaan merkittävästi Alalle tulee uusia toimijoita ja myös uudet ansaintamallit tekevät tuloaan. Yhä tiiviimmin yhteenkytkeytyvä maailma, jossa ihmisten ohella asiat ja esineet keskustelevat pian keskenään. Valmistelin luonnostani pitäen erityisesti edellä mainitsemani lähtökohdat ja muutostekijät mielessä ja käyn niitä hieman yksityiskohtaisemmin perustellen nyt läpi. Jatkossa liikennejärjestelmän asiakkaat eli käyttäjät muuttuvat yhä enemmän passiivisista objekteista aktiivisiksi tekijöiksi ja osallistujiksi. Heille tarjoutuu mahdollisuus yhä enemmän ja aikaisemmassa vaiheessa liikennejärjestelmän ja liikenneympäristön suunnitteluun. Lisäksi erilaiset palvelut mahdollistavat sen, että matkustajat ja liikenteen käyttäjät toimivat yhä enemmän tiedon tuottajina muun muassa liikenteen erilaisissa häiriötilanteissa. Tiedon rooli osana sujuvaa liikennejärjestelmää kasvaa. Voikin pian sanoa, että jos tieto ei kulje, niin mikään ei kulje. Tiedosta on tulossa viides liikennemuotomme ja tiedolla voidaan myös täydentää tai paikata matka- ja kuljetusketjujen heikkoja kohtia. Tutkimusten mukaan esimerkiksi bussimatkustajat bussia pysäkillä odottaessaan arvostavat enemmän tarkkaa ja paikkansa pitävää tietoa siitä, milloin bussi saapuu, kuin tiuhennettua vuoroväliä. Toimenpiteenä paremman ja asiantasaisemman informaation tuottaminen lienee halvempaa kuin bussivuorojen lisääminen. Kiinnostavaa, eikö vain kollegat? Puhuttaessa tiedosta on välttämätöntä puhua myös tietosuojasta. Luottamus ja vankka tietosuoja ovat eurooppalaisten digitaalisten sisämarkkinoiden luomisen ehdoton edellytys. Tässä yhteydessä on tarve varmistaa tietojen keräämisen, käsittelyn, käytön ja tallentamisen turvallisuuden korkeat normit. Luottamuksen rakentamiseksi ja tietosuojan takaamiseksi meillä on oltava riittävällä tasolla toimiva kattava luotettava ja yhteensopiva tietoinfrastruktuuri sekä menettelyt ja järjestelmät joilla taataan tietojen käsittelyn aukoton turvallisuus ja luotettavuus sen kaikissa vaiheissa. Digitalisaatio tuo mukanaan myös uusia toimijoita ja kokonaan uusia bisnesmalleja myös liikennesektorille. Lähivuosina liikennesektoria ravistellaan ja pakotetaan uudistumaan aivan kuten toimijoita vaikkapa pankki matkatoimistosektorilla on tapahtunut jo lähimenneisyydessä. Voimme varautua siihen, että kiinnostus liikennesektoria kohtaan lisääntyy ja markkinoille tulee toimijoita myös alan ulkopuolelta. Esimerkkinä tästä on tällä hetkellä vaikka Google, joka taitaa olla tämän hetken innokkain automaattiajamisen ja navigoinnin kehittäjä. Perinteisten liikennealan toimijoiden joita ovat olleet autoteollisuus, infrarakentaminen, väylien kunnossapito, logistiikka, joukkoliikenne ja taksit, rinnalle on syntymässä uusia toimijoita ja palvelujen integraattoreita, jotka sijoittuvat näiden toimialojen ja perinteisten liikennemuotojen välimaastoon. Samalla tekevät tuloaan kokonaan uudet, niin sanottuun jakamistalouteen perustuvat ansaintalogiikat. Vaikka muutamia kyseenalaisiakin ilmiöitä on nähty, arvioin kuitenkin tässä olevan ennen kaikkea mahdollisuuksia tarjota kuluttajille parempia, helppokäyttöisempiä, paremmin tarpeeseen vastaavia ja jopa edullisempia liikennepalveluita. Vaikka päähuomion tuleekin olla liikenteen välineellisessä arvossa ja siinä, miten se palvelee loppukäyttäjiä sekä henkilöitä että tavarakuljetuksia, ei kannata lainkaan väheksyä liikennesektoria silloin kun mietitään kokonaan uusia kasvualoja. liikennealalla digitalisoinnissa on valtava potentiaali tuoda euroopalle uusia niin kipeästi kaivattuja liiketoimintamahdollisuuksia sekä työpaikkoja. Tässä yhteydessä lienee hyvä muistuttaa, että älykkäiden liikennejärjestelmien eli ITSn ala kasvaa voimakkaasti ja sen vuosittaisen globaalin kasvun odotetaan tällä vuosikymmenellä olevan yli 16 prosenttia vuodessa. Neljäntenä ilmiönä haluan nostaa esille ajatuksen täysin yhteenkytketystä maailmasta Internet of Things tai pikemminkin Internet of Everything. Ei tarvitse olla suuri selvänäkijä, jotta voi arvioida liikennesektorin olevan yksi Internet of Things keskeisempiä sovelluskohteita – erityisesti autojen keskinäisen kommunikoinnin lisääntyminen samoin kuin autojen ja liikenneinfran kommunikointi tulevat lisäämään liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta jo vuosikymmenenkin sisällä merkittävällä tavalla. Maailmamme siis muuttuu vieläpä hurjalla vauhdilla. Se muuttuu, halusimmepa sitä Euroopassa tai emme. Miten tähän pitäisi sitten suhtautua? itse näen digitalisaation työkaluna, jonka avulla Euroopan liikennejärjestelmästä voidaan muovata entistä tehokkaampi, tuottavampi ja päivittäisestä liikenteestä ja logistiikastamme entistä sujuvampaa, turvallisempaa, resurssitehokkaampaa ja ekologisesti kestävämpää. Jotta työkalua pystytään täysimääräisesti hyödyntämään, on liikennealan säätelykehikkoa tarve mukauttaa digitaaliseen aikakauteen sopivaksi niin ehdotan, että komissio tekisi arvioinnin eri liikennemuotojen sääntelyn yhdenmukaistamistarpeesta siten, että pystyttäisiin luomaan todellista kilpailua eri liikennemuotojen välillä ja edistämään liikkuvuuteen ja logistiikkaan liittyvien uusien innovaatioiden ja palveluiden syntymistä. Huomioon on otettava myös jakamistalouteen perustuvat ratkaisut, joista komissio onkin tekemässä omia tarkastelujaan jo lähiaikoina. En missään tapauksessa tarkoita, että meidän pitäisi löysätä totutuista tiukoista vaatimuksista ja standardeista koskien turvallisuutta, työoloja, oikeudenmukaista verotusta, kuluttajansuojaa suojaa ja haitallisten ympäristövaikutusten estämistä. Pikemminkin katson, että meidän on luotava yhtäläiset toimintaedellytykset markkinoiden nykyisille toimijoille sekä uusille tulokkaille, mutta siten, että sääntelyn lähtökohdan tulisi olla nimenomaan kuluttajan ja käyttäjän etuja turvaava. Tulen myös itse jättämään täydentäviä luonnosta luonnosta täydentäviä muutosehdotuksia koskien muun muassa matkustajien oikeuksien huomioimista multimodaaleissa matkaketjuissa sekä joukkoliikenteen lippu- ja informaatiojärjestelmän kehittämistä osana liikenteen digitaalista toimintaympäristöä. Toimitan muutosesitykset ehdotukset ryhmien varjoraportööreille myöhemmin tänään ja niitä voitte tietysti halutessanne tukea omien ehdotusten hyvien ehdotusten lisäksi. lopuksi haluaisin vielä mainita että jos edellä mainitut ilmiöt nimenomaan käyttäjälähtöisyys ja digitalisaatio sekä kuinka liikenteen ratkaisuihin voidaan luoda uutta kasvua ja työpaikkoja eurooppaan kiinnostavat teitä niin olette sydämellisesti tervetulleita kuulolle 14. lokakuuta aamupäivällä järjestämääni tilaisuuteen. Siellä näistä asioista keskustellaan lisää toisaalta hyvien käytännön esimerkkien kautta, toisaalta regulaation näkökulmasta. Ja löydätte sähköpostistanne kutsun tapahtumaan Mobility as a Service ilmoittautumisohjeineen. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi keskustelemaan myös sinne digitalisaation tulevaisuudesta. Kiitän siitä, että saatiin varjoraportööreiltä kommentteja jo kesäloman kynnyksellä ja pystyttiin valmistelemaan alustavaa paperia. Aikataulu on tässäkin varsin kiihdyttävä ja tiukka, joten hyviä kommentteja, ajatuksia, ideoita otetaan ilomieli vastaan. Kiitoksia. Danke sehr. Jetzt Edre Klun. Okay, thank you. Thank you very much, Chairman, and thank Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kiitoksia valmistelijalle näistä ehdotuksista. Voimme keskustella erilaisista vaihtoehdoista, kun puhutaan liikennesektorin digitalisoinnista. Valtavasti mahdollisuuksia tässä on otettu jo mukaan tämä koko digitalisaatioalue, alue, miten se voi hyödyttää kuluttajia ja matkustajia esimerkiksi lipunkirjoitusasioissa ja muissa. Siinä on valtavasti potentiaalia. Kyseessä on koko tämä liiketoiminta-alue, rahtikuljetukset, laivaus, lentoliikenne. Siellä on valtavasti potentiaalia ja digitaalisia, digitaaliset markkinat voivat hyödyttää käyttäjiä ja toimijoita. Siinä voidaan optimoida todellakin reittejä, palveluita. Eli potentiaalia on aivan valtavasti. Tarvitaan parempaa hallinnointia. Ja niin kuin tässä valmistelija sanoi, voidaan välttää viivästyksiä ja onnettomuuksia, joten mahdollisuuksia on paljon. Tietenkin vähennetään riippuvuutta paperisista asiakirjoista, mennään sähköisiin asiakirjoihin. Tietenkin tietosuojakysymykseen pitää puuttua, mutta joka tapauksessa me tarvitsemme kunnolliset puitteet, joiden piirissä voidaan tietoa vaihtaa ja jakaa. Siinäkin on valtavasti mahdollisuuksia. Yritykset voivat parantaa logistiikkaansa, varastointiaan, tavaraliikennettä, rahtiliikennettä ja eh, tehokkuutta siis eh, on. Vähennetään samalla myös hiilidioksidipäästöjä. Liikennenäkökulmasta voidaan nämä eh, paljonkin tehdä tällä alalla ja siitä voidaan paljon puhuakin, aivan kuten valmistelijakin tässä sanoi. Meidän täytyy saada liikenteen sisämarkkinat, yhtenäiset asiakirjat niille. Niihin pitää saada kunnon puitteet ja tämä liittyy myös matkailuun. Olemme keskustelleet tästä myös aiemmissa asiakirjoissa. Todellakin online-foorumi. Hyvin tärkeä on tämä alue ja tällä valiokunnalla on paljon sanottavaa. Kovasti odotan jatkoa. Eh, erittäin vahva lausunto täältä. Siinä painotetaan eh, liikenteen osalta sisämarkkinoita. Olga Zelenova. Kiitos ja seuraavana edustaja Senalova. No, ja eh, Paljon kiitoksia. Minäkin haluan kiittää valmistelijaa tästä lausuntoluonnoksesta. Kiitos kuuluu myöskin varjoesittelijöille Eli että ollaan oltu valmiita yhteistyöhön. Ehdotus on hyvä ja tässä huomioidaan uusien digitaalisten teknologioiden mahdollisuuksia myöskin liikennealalla. Valmistelija sanoi, että juuri älykkäiden järjestelmien kehittäminen tulee olemaan alueena, ottaen huomioon teknologian kehittyminen ja Äh, linkitykset eri järjestelmien välillä, niin sitä kautta myöskin liikenneturvallisuus tulee Euroopassa paranemaan. Me voimme kantaa kortemme kekoon ja komissio voi osallistua tähän työhön. Lisäksi tässä luonnoksessa puhutaan turvallisuudesta ja hyvien työpaikkojen tarjoamisesta ja myöskin kuluttajan suojakysymyksistä. Yhtä lailla tärkeää on myös se kohta, jossa sanotaan, että tietojen käsittely ja tietosuoja ovat tärkeällä sijalla. Tämä lausunto ei tietenkään voi olla riittävän kattava. Me haluaisimme sitä laajennettavan siten, että tiettyjä asioita voidaan vielä yksityiskohtaisemmin mainita. Vielä pari asiaa, jos sallitte. Mitä tulee näihin uusiin TVT-järjestelmiin, niin niiden pitäisi olla kaikkien kansalaisten käytettävissä ja helposti käytettävissä. Myöskin niiden osalta, jotka ovat vammautuneita, joko näkövammaisia tai muuten ovat äh, ongelmien edessä. Minun mielestäni tällainen georajaus ei saa olla käytössä, sillä georajaus estää kansalaisia käyttämästä mobiilisovelluksia. Ja tämän suuntaisia tarkistuksia tulemme jättämään. Mutta vielä kerran ennakkoonkin kiitokset valmistelijalle erinomaista yhteistyöstä. Kiitoksia. Kosmas. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Slotowski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja również y, y, przyłączam się do podziękowań dla... Oikein paljon kiitoksia. Minäkin haluan kiittää valmistelijaa. Muutama huomio, jos sallitte. Mitä liikenteeseen tulee, niin digitalisointi on melkoinen mahdollisuus ja haastekin. On olemassa uusia liikennepalvelumuotoja, joita uudet teknologiat tukevat. Ja näin syntyy uusia työpaikkoja jatkossakin. Hinnat laskevat, mutta vanhat työpaikat, niiden määrä vähenee ja se aiheuttaa ongelmia. Meidän ei pitäisi pohtia vain tehokkuutta, vaan myöskin matkustajien turvallisuutta ja myöskin verotusta tulisi käsitellä. Me emme saa olla näiden kysymysten tiimoilta kovinkaan kompromissihalukkaita. Mitä tulee talouden digitalisointiin, niin sehän tarkoittaa myöskin sitä, että suuria tietomääriä voidaan käsitellä – ja nämä tiedot pitäisi pystyä tallentamaan turvallisella tavalla. Meidän pitäisi löytää myöskin ratkaisuja tähän georajausongelmaan, jotta digitaalisen maailman mahdollisuuksia voidaan tehokkaasti käyttää, niin se tarkoittaa sitä, että internetin pitäisi olla ilmaiseksi käytettävissä erityisesti silloin, kun ihmiset ovat tien päällä, eli lentokentillä, rautatieasemilla, hotelleissa. Vain ainoastaan tällaisia välineitä käyttäen voimme varmistaa, että strategia on menestyksekäs. Ei sovi myöskään unohtaa sitä, että digitaalisten välineiden tehokas käyttö edellyttää tietynlaisia valmiuksia ja taitoja. Sovellusten käyttö esimerkiksi lippujen oston yhteydessä pitäisi olla yksinkertaista myöskin kielellisesti. Digitaalinen valmius on keskeisellä sijalla silloin, kun kuljettaja koulutetaan tai koulutetaan liikennesektorilla ylipäätään työskenteleviä. Näin voimme parantaa liikenneturvallisuutta ja luoda uusia työpaikkoja. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Telitska. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia oikein kovasti valmistelijalle. Minun on sanottava, että tämä luonnos täyttää odotukset aika paljon mielenkiintoisia kommentteja myös. Voimme olla samaa mieltä hänen kanssaan niin, että digitalisointi on tuonut paljon mahdollisuuksia. Siinä voidaan luoda työpaikkoja, kasvua ja me usein puhumme juuri kasvusta ja työpaikkojen luomisesta, mutta ei ole mitään sattumaa, että liikenne on yksi prioriteeteista ja nyt jo on nähtävissä, että näin on mutta tämä on myös sellainen ala, jossa on paljolti potentiaalia. Toisaalta nyt meidän pitäisi laatia kunnolliset puitteet, joiden avulla voidaan edistää kilpailua kaiken liikennetoimijoiden välillä ja liikennemuotojen välillä niin, että haluaisin painottaa vielä sitä, että tämä on sellainen alue, jossa voidaan luoda edellytykset uusille yrityksille, mutta meidän pitää pitää ne eh, myös Euroopassa. Liikenne on yksi niistä alueista, joissa voimme toimia näin. Ja kolmanneksi painottaisin vielä eh, sitä, että on tärkeää, että on kunnon tietosuoja. Tämä on tosiaankin yksi ryhmämme prioriteeteista ja olen sitä mieltä, että usein kun sanotaan, että Euroopasta voidaan tehdä johtaja tietyllä talouden alalla ja olen aivan vakuuttunut siitä, että tällä alalla voimme olla johtajia, varsinkin jos yhdistämme tämän digitaalisen sisämarkkinaan. Liikenne ei ole mitenkään poikkeus ja mielestäni tässä pitäisi matkailua vielä painottaa tässä luonnoksessa. Siinä on paljon mahdollisuuksia, mutta tarpeitakin on paljon meidän ryhmämme näkee kolme pää voimaa digitalisoinnissa. Ensinnäkin äh, luottamuksen rakentaminen, se heijastuu tässä luonnoksessakin ja äh, myös äh, muutokset ja mahdollisuudet saatan esittää muutaman tarkistuksen. Pitäydyn myös näihin muutoksiin ja mahdollisuuksiin ja kyse on nimenomaan siitä, että puuttaa näihin muutoksiin, joita tapahtuu liikennealalla ja tosiaankin siirtymä uuteen yhteiskuntamalliin ja siinä meidän pitää toimia johtajina, katsoa mitkä ovat tarpeet ja miten voidaan hyötyä. Usein tässä käyttäjät muuttuvat tuottajaksi ja tässä kyse on myös jakamistaloudesta ja liikkuvuudesta. Nyt sitten, että tartutaan mahdollisuuksiin, se tarkoittaa sitä, että kuluttajat ja yritykset hyötyvät sisämarkkinoista digitaalisessa muodossa siihen pääsemme, jos saamme digitalisoinnin kuntoon. Kyse on myös säätelypuitteista, joka tukisi yrityksiä ja tukisi rahoituksen saatavuutta, on kyse sitten ETS tai sitten lipukirjoituksesta sähköiset. Sähköinen toiminta tarvitsee kunnon investoinnit myös ja painottaisin sitä vielä Kyse on siitä, että käytetään EU-rahastoja. Me tiedämme, että meillä on olemassa jo rahastoja, jotka ovat hyvinkin keskittyneitä tässä, mutta edelleenkin on varaa parantaa niin aloittavat yritykset ja pk-yritykset sinänsä haluaisin painottaa niitä me olemme menossa tässä oikeaan suuntaan valmistelijan kanssa ja mielelläni annan nämä muutaman tarkistuksen, jotka menevät juuri näihin suuntiin. Mädeli. Paljon kiitoksia seuraavan edustaja Deli. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia e, myös valmistelijalle näistä näkökohdista, joita hän esitti alkuun. Minun mielestäni digitaaliset sisämarkkinat sen lisäksi, mitä käyttävät äh, kuluttajat joka päivä. Äh, kyse on äh, sellaisesta asiasta, joka kattaa monet alueet meidän taloudessamme ja meidän roolimme poliitikkoina. Se ei ole se, että muutokset eivät sovi, vaan meidän pitää ennakoida näitä muutoksia ja pitää myös muuttaa toimintamallia, suhteuttaa sitä teknologian muutoksiin ja muihin muutoksiin taloudessa ja ympäristössä. Se pätee aivan erityisesti liikennealaan. Me tiedämme, että digitaalinen vallankumous on meneillään. Se muuttaa liikenteen ja käyttäytymisen myös kansalaisten parissa, joten meidän täytyy nimenomaan tukea internetfoorumeilla ja keksiä uuden tyyppistä liikku, liikkuvuutta. Tämä on suuri haaste, koska joukkoliikenteessä sähköinen toiminta nopeuttaa toimintaa, voidaan hakea reittejä, katsoa aikatauluja, voidaan valita lippu ja käyttää jakamistaloutta. Me saamme tietoja reaaliaikaisesti. Se on uusi tekijä ja varsinkin liikennekysymyksissä, mm, jos on ongelmatilanteita, pitää sopeutua niihin. Ja sitten kyse on nimenomaan taloudesta, jakamistaloudesta ja yksittäisessä liikenteessä, yksittäisissä liikenne muodoissa puhutaan sitä, että äh, lähdetään yhteisautoiluun, on äh, pyöräilyä, äh, erilaisia toimintamuotoja. Tässä puhuttiin myös merkittävästä haasteesta, joka on digitaalinen sisämarkkina. Ja kyse on myös autoista. Puhuttiin auton ja digitaalisen toiminnan yhdistämisestä. Tällä hetkellä nyt jo puhutaan autoista, jotka liikkuvat ilman kuljettajaa. Se on myös, kyse on myös tieliikenteestä, myös tiet tulevat digitaalisiksi ja meidän täytyy miettiä, miten me hoidamme tämän asian poliitikkoina. Ja aivan lopuksi olen sitä mieltä, että digitaalisen toiminnan. Ähm, yksi ulottuvuus on tosiaankin äh, tämä liikennemuotojen hallinta ja miten äh, saadaan kestävämpää äh, autoliikennettä aikaiseksi. Ja kolmas ajatus tuli esiin, meidän pitää ennakoida myös seuraukset, joita on digitaalisilla sisämarkkinoilla liikenteessä. Ja tosiaankin tässä on paljonkin uusia muotoja, jotka ovat kehittymässä. Ja tämä on merkittävä kysymys meidän valiokunnassamme. Ja tietosuoja on tärkeä kysymys ja tietosuojakysymyksessä tietenkin on erilaisia huolia. Ja sitten liikenteen saatavuus tietenkin kaikkien järjest- järjestelmien pitää olla käytettävissä myös, jos on liikumarajoitteinen, liikuntarajoitteinen tai vammainen. Tähän tulevat mukaan myös erilaiset yhteentoimivuuskysymykset ja miten voimme sitten toimia niin, että kaikki nämä tekijät toimivat hyvin yhteen. Me rohkaisemme innovaatiota ja tässä voidaan puhua myös sähköisestä foorumista liikenne liikenteessä, mutta me tarvitsemme tiettyjä takeita ja julkishallinto ja viranomaiset, niiden pitää ennakoida ja ottaa juuri käyttöön sellaisia takeita, että jatkossa ei olla sellaisessa tilanteessa, että ei ole enää teknologia hallussa ja sitä ei voida enää ottaa huomioon. Kiitos. Danke sehr. Paljon kiitoksia seuraavan edustajan Rike ja kun aika on kortilla, niin toivoisin lyhyttä ytimekästä puheenvuoroa. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valmistelijaa eh, Erin hyvin kattavasta työstä. Paljon kommentteja tuli jo, mutta painottaisin vielä asiaa, varsinkin kun puhutaan tässä liikennevaliokunnassa nyt on mahdollisesti hiukan myöhästynyt, myöhästynyt vaste tässä, kun puhutaan liikenteestä ja digitaalisista sisämarkkinoista. Tässä toimitaan vasta tässä vaiheessa ja kuitenkin monessa hyvin pitkän aikaan jo, pitkän aikaa sitten on tämä kehitys jo alkanut ja meillä on ollut merkittäviä muutoksia käytännöissä, liikennekäytännöissä – ja työllisyydessä myös taloudessa tästä syystä. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun nämä itse ohjautuvat autot on käyttöön. Meillä on nähtävissä, että Euroopassa on taksiliikenteessä paljon työpaikkoja, jotka ovat vaarassa. Ja täytyy katsoa, että millaisia seurauksia on näillä toimilla. Tämä ei ole vielä tietenkään näin hyvin laajasti käytössä, mutta jos puhutaan digitaalisesta toiminnasta, liikenteen merkitys ja tarve saada aikaan oikean tyyppisiä infrastruktuureja, sitä ei ole käsitelty riittävästi. Jos katsotaan nyt esimerkiksi tilannetta, että ETS ja muut autopilotjärjestelmät, joista keskusteltiin eilenkin Roa Fosterin mietinnön yhteydessä. Näistä keskustellaan muutenkin. Tässä voidaan puhua, puhua myös, myös raskaan liikenteen kuljetuksista. Siinä pitää olla tosiaan rankat infrastruktuurit käytössä ja sanoisin, että ilmeisestikin ähm, digitaalinen maailma ei ole vielä täysin tullut mukaan liikenteen maailmaan ja tässä meillä on tietyt tarpeet ja äh, teknologian pitäisi pystyä ne täyttämään äh, aivan ilmeisestikin äh, jossakin vaiheessa, että tätä pitää vielä tehostaa tätä toimintaa. Ines Ajala Paljon kiitoksia seuraavana edustaja Ajala Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain lyhyesti ähm, kiitellä äh, valmistelijaa. Hän on tehnyt hyvää työtä. E, erittäin monimuotoinen aihe. Haluaisin muistuttaa ensinnäkin siitä, että aivan historiallisesti ähm, digitaalinen teknologia liikenteen alalla on sellainen sektori. Sinne on äh, tullut digitaalinen maailma hyvin varhain käyttöön äh, liiken, äh, lentoliikenteeseen, autoihin, juniin, logistiikkaan. Haluaisin, että siinä mielessä tietenkin esittelijämmehän on hyvin nuori, mutta me, meidän pitää katsoa, että tässä suhteessa liikenne on jo hyvin edistynyt kun katsotaan tulevaisuutta ja sitä, miten muutokset tapahtuvat mm, ja käyttäjien toimintaa, siinä meillä on jo merkittävästi haasteita, niin kuin jo tässä sanottiinkin. Haluaisin, että me keskitymme esimerkiksi kysymykseen, että meillä on Taliksen äh, junaan on ollut mahdollisuuksia varata jo vuosia digitaalisesti paikkoja, äh, mutta äh, emme pysty samalta alustalta hankkimaan lippuja esimerkiksi Deutsche Bahnin. Ja tässä, tässä meillä on digitaalisia haasteita ja tässä tarvitaan tosiaankin jotain toimenpiteitä. Haluaisin vain sanoa, että äh, nyt kun menemme hulluna eteenpäin, niin äh, pitää muistaa myös äh, erilaiset ongelmat, joita saattaa olla. Ja sitten tämä jakamistalouskysymys, meidän pitää muistaa, että nämä foorumit ovat ne ovat kapitalismin yksi muoto. Siinä, siinä ei ole minkäännäköistä sääntelyä, ei mitään ehtoja, ei minkäännäköisiä ähm, työsuojelu kysymyksiä ole otettu huomioon. Eli täytyy katsoa tätä digitaalista maailmaa. Siellä tarjotaan paljon mahdollisuuksia, mutta täytyy katsoa, että mitä se aiheuttaa työntekijöille. Eli meidän täytyy miettiä myös liikennealan työntekijöitä. Siellä syntyy helposti paljon toista, itseään toistavaa työtä. Ja aivan lopuksi ajoneuvot ja käyttäjät. Tässä pitää ottaa huomioon myös sellaiset vanhemmat henkilöt, jotka eivät ole digitaalisesti valveutuneita. Ja tässä on syntymässä ikään kuin getto näiden henkilöiden piiriin. Kiitos. Danke sehr jetzt Paljon kiitoksia. Ja sitten vielä komission puheenvuoroon kollega Kopczynska, mutta kaksi minuuttia, jos saan pyytää. Thank you, Chairman. Uh, dear members... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisat parlamentaarikot. Eilen kävin täällä, mutta en valitettavasti voi luvata teille, että puhun yhtä lyhyesti kuin eilen. Sisämarkkinastrategia, kuten tiedätte, on komission laajasti tukema hanke ja siksipä lyhyt taustainfo tähän strategiaan liittyen. Jos katsotaan näitä horisontaalisia kehityskulkuja, niin ne ovat tärkeitä liikennesektorin näkökulmasta katsottuna, sillä strategian taustaajatuksena oli tarjota suhteellisen horisontaalisia ehdotuksia, joilla puututaan tiettyihin eri alojen tarpeisiin. Kyse on digitaalisen aikakauden piirteistä, asiat ovat linkittyneet toisiinsa ja Jokunen vuosi takaperin tietyt asiat eivät olleet kovinkaan tärkeitä liikennesektorin näkökulmasta katsottuna, kuten tietosuoja, mutta nyt tilanne on aivan toisenlainen, eli tilanne on yhtä tärkeä kuin muilla talouden aloilla. Tulevien viikkojen aikana komissio tulee järjestämään georajaamiseen ja muihin asioihin kuulemistilaisuuksia. Te tiedätte, että georajaaminen on ollut tärkeä aihealue, sillä kun puhumme sisämarkkinoista unionin alueella – erityisesti digitaalisista sisämarkkinoista, niin georajaaminen aiheuttaa vielä suuria ongelmia. Ja sitten jos katsotaan näitä eri foorumeita, niin me tulemme keskustelemaan muun muassa vastuukysymyksistä tietoihin liittyen, eli asioista, jotka täälläkin ovat olleet esillä. Me tulemme aloittamaan laajan sidosryhmä kuulemisen. Se on melkoinen hanke, me keskustelemme siitä, että missä määrin sidosryhmät, jotka ovat kiinnostuneita tästä digitaalisesta ulottuvuudesta, kuinka suuresta ryhmästä tämä on, mutta kyse ei ole vain ainoastaan liikennealan operaattoreista ja käyttäjistä, vaan kaikista talous, talouden alan toimijoista, jotka ovat mukana digitaalisessa strategiassa. Olemme myöskin pilvipalveluihin liittyen työstämässä uutta aloitetta – eri infrastruktuurien linkittämiseksi. Ne eivät välttämättä suoranaisesti liity liikenteeseen, mutta jos puhutaan liikennepalveluiden saatavuudesta ja sellaisista palveluista, joita operaattorit voivat tarjota, niin silloin pilvipalvelut ja turvallisuus sekä tietosuoja ovat myöskin keskeisellä sijalla. Ihan muutama sananen liikenteeseen liittyen, sillä tämähän on liikennevaliokunta teillä on pitkät perinteet sen suhteen, että tärkeitä liikennealan digitalisointiin liittyvistä kysymyksistä täällä on todellakin keskusteltu. Ja jos katsotaan digitalisointia ja liikennettä, niin me olemme puhuttu ERTM, SST ja turvallisista merenkulkuverkostoista. Meidän täytyy katsoa kuitenkin vähän pidemmälle katsoa, miten digitaalisen alan vallankumous vaikuttaa alaan, liikennealaan. Ja jos aika olisi enemmän, niin voisin kertoa teille enemmänkin siitä, mitä kaikkea me komissiossa tulemme, tulemme tekemään digitaaliseen liikenteeseen liittyen. Mutta tässä vaiheessa yksi huomio. Tämä keskustelu on kyllä päivän polttava ja kiitokset valmistelijalle tästä lausuntoluonnoksesta ja kiitokset myöskin näistä kommenteista ja kysymyksistä tämän lausunnon täydentämiseksi. Ihan parin päivän päästä Frankfurtin autonäyttelyn yhteydessä järjestetään G7 liikenneministereiden kokous. Siellä keskustellaan juuri tästä automatisoinnista ja muista kysymyksistä. Ensimmäistä kertaa G7-liikenneministerit keskustelevat digitaalisesta liikenteestä ihan omana aihealueena. Oikein paljon kiitoksia. No, tässä meni tuplasti aikaa. No niin, ja lopuksi vielä valmistelija. Olkapas hyvä. I please you to be short. Ja pyydän lyhyttä puheenvuoroa. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen lyhyt. <clears throat> On selvää, että uudet palvelumuodot ja mallit tekevät tuloaan ja, ja ei ole ongelmana se, että uusia palveluita syntyy ja niitä asiakkaille tarjotaan, mutta meidän iso ongelma ja haaste on se, että meidän sääntelykenttä, toimintakenttä pystyy vastaamaan niihin tulevaisuuden palveluihin ja uusiin tarjottaviin yritysmalleihin, mitä, mitä meille ollaan, ollaan tekemässä, niin että kaikki yritykset lähtökohtaisesti toimisivat samalta lähtöviivalta ja samanlaisella pelikentällä verotus, työntekijöiden kohtelu, kaikki ne pelisäännöt olisi yhteisesti noudatettavissa. Ja se haastaa meidät ja siinä meidän on oltava hereillä, että me pystymme, pystymme tekemään toimia, joilla olemassa olevat ja uudet yritykset pelaavat samoilla pelisäännöillä. Kiitos. Danke sehr. Paljon kiitoksia, oikein paljon kiitoksia varsinkin tästä loppuhuomion lyhyydestä. No niin, sen verran vielä, että 22. syyskuuta kello 12 mennessä tarkistukset on jätettävä ja päätän kokouksen tältä erää tähän ja nyt jatkamme koordinaattorin kokouksen.